Okay, colleagues, we'll have to start. No niin, kollegat, meidän täytyy aloittaa, ovatpa kaikki paikalla tai eivät. Komission jäsen tulee kello 16. Täytyy aloittaa. Otetaanko testiäänestys tähän alkuun? Äänestys alkaa. I don't have it. Sharon, I know. All Okay. Right. Okay. Are you going to press? No niin, painatteko nappejanne? 25, 27 on nyt. Eli kaksi ei ole vielä painanut nappia, vaikka on jo laittanut kortin koneeseen. Vielä yksi. Selvä. Luku nousee, luku nousee. No niin, ongelmat hoidetaan sitten, kun niihin päädytään. Ensin kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä olisi ensimmäinen osa, hyväksytty. Ja toinen osa kompromississa A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt tarkistus 5 puolesta Vastaan. I don't know. Enpä tiedä, joten tarkistetaan. Tarkistus viisi. So that's, uh, that's carry. Hyväksytty äänin 15.13. Tarkistus 6. Puolesta. Tarkistus 6. Mitä? So that's the... No, but that carried, so we don't do the original text if the amendment yes, carried. So, yes, okay? So, so. Amendment six. Or... Tarkistus kuusi puolesta äänet. Vastaan tyhjä. hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjä. hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä. hyväksytty. Yhdeksän ja kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, Luulenpa, että oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. 9 ja 10. Aika lailla samanlaiset. Kaikki äänestäneet. Vielä yksi puuttuu. Kiitos. Hyväksytty äänin 18, 11. Nyt mennään kompromissiin B. Ei ole enää kohta kohdalta äänestystä. Eli koko kompromissi B puolesta äänet sekannusta. Okay, we're now on compromise. Nyt olemme kompromississa B. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt täytyy käydä lävitse nämä tarkistukset. 12 ja 13. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 24. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneella näin muutettu teksti. Okay, and that is 30. 32 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Kiitos. Siinäpä se, eikö niin? 15. Yeah. Okay, we now suspend until... Nyt keskeytämme kokouksen 16.15 saakka, jolloin aloitamme näkemysten vaihdon komission sen Almunian kanssa. Pahoittelen, että tämä on tällaista tauon pitämistä tällä viikolla. Jos nyt hetken odottelette, niin voisin tässä välissä hoitaa puheenjohtajan ilmoitukset. Näin säästyy aikaa sitten myöhemmästä vaiheesta. Ensinnäkin päivitys kolmikanta neuvotteluista MIFIDistä oli 9. kolmikanta 21. marraskuuta. Ja olemme saaneet edistystä markkinarakenteessa, avoimuudessa ennen kauppaa, G20-velvoitteissa, clearing-toiminnassa ja markkinoille pääsyssä. Kymmenes trilogi on 4. joulukuuta tulossa. Sitten arvopapereiden selvityskeskukset. Tässä on tekninen kokous yksityiskohtaista käsittelyä varten. Sitten kun sovittelu ei onnistu ja sitten sisäinen selvitys, kolmansien maiden markkinoille pääsy ja pankkilisensointi. Seuraava kolmikanta on torstaina 28. marraskuuta, eli tällä viikolla pankkien kriisinratkaisu ja elvyttäminen. Kahdeksas kolmikanta oli Strasbourgissa 20. marraskuuta ja siinä keskityttiin rahoituksen kriisinratkaisussa ja talletussuojaan. Keskusteltiin myös valtion puuttumisesta tilanteeseen sekä varovaisuuspääomittamisesta sekä vakauttamisvälineistä silloin, kun kyseessä on systeeminen kriisi. Seuraava kolmikanta on 27. marraskuuta sitten PREPS-asiassa täysistunto äänesti viime viikolla standardimenettelyn mukaisesti. Tiimi kattaa esittelijän ja varjot. Poliittisessa kokouksessa talletussuojasta neljäs kokous pidettiin Liettuan johdolla ja komission mukana ollessa 19. marraskuuta. Siinä keskityttiin tavoitetason DGS-rahaston suhteen ja että mihin tarkoitukseen tätä voitaisiin käyttää. Ei ole pelkästään talletuksista kyse, vaan myös äh, kriisin ratkaisuista tai varhais, varhaisista interventioista, jolloin syntyy tällainen maksutarvetilanne. Talletussuoja ja kriisin ratkaisurahasto ovat tässä mukana ikään kuin sekantuneina, mutta uskon, että tämäkin asia lopuksi, lopussa saadaan kuntoon. Olettamme saamme vielä lisäindikaatiota näistä aiheista ja toivottavasti saamme asia valmiiksi pian. Tämähän liittyy pitkälti direktiivin pankkien kriisiratkaisusta. Viime viikolla Strasbourgissa pohjoitajakokous ratkaisi äh, toimivalta kysymyksen ja esitteli käsitteli tätä aihetta, kun esitteli eilen aihetta, joten siihen ei tarvitse enää puuttua. Puheenjohtajakokous ilmaisi, että on kiireellistä edetä tässä aiheessa. Ja aivan erityisesti meillä on yhteinen aikataulu Jurin kanssa, joka on hyvinkin tarpeen. Jurivaliokuntaa pitää kehottaa toimimaan nopeammin. No niin, palaamme asiaan 16.15. Okay, um, I'm sure there's a few people. Varmaankin jotkut ovat vielä salin ulkopuolella. Sehän juuri on ongelma, kun pidetään taukoa. Ihmiset jäävät sitten työn ja puhelinsoittujen ja kollegoittensa jalkoihin. Mutta joka tapauksessa minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Joaquin Almunia valiokuntamme vieraaksi jälleen kerran. Hän tarjoaa meille aina laadukkaan ajatusten vaihdon tässä muistelemme teidän kuulemistilaisuuttanne. Te- tervetuloa siis jälleen kerran. Saatte puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi, kello käy teillekin ja sen jälkeen esitämme kysymyksiä ja kuuntelemme vastauksia. Yritetään pitäytyä viidessä minuutissa näiden kysymysten ja vastausten suhteen. Nämä ovat säännöt ja sitten katson pahasti, jos säännöistä ei pidetä kiinni. Olkaa hyvin. Thank you very much for inviting. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia jälleen kutsusta Ekon valiokuntaan. Niin kuin aina olen oikein iloinen tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne. Kun valmistelin tätä puhetta ja näin loppuvuodesta, ajattelin, että olisi asianmukaista kertoa toiminnastamme tämän vuoden aikana ja esitellä joitakin ajatuksia koskien, ajatuksia, koskien asioita, jotka olisi hyväksyttävä ensi vuonna 2014. Aloitan kartelleista ja kilpailuoikeudesta. No, toimintamme tänä vuonna on keskittynyt uusille kasvaville sektoreille, patenttijärjestelmään ja rahoitusmarkkinoihin. Ensimmäinen tutkimus, jonka mainitsen, koskee high-tech-teollisuutta ja tätä kesken olevaa Google-tapausta. Tällä viikolla Odotamme, että saamme palautetta yli sadalta markkinatoimijalta ja, ja että saamme parannettuja sitoumuksia. Googlen jälkeen hiljattain tässä parlamentissa kerroin, millaisena näin tämän monimutkaisen tutkimuksen ja tulevina kuukausina voimme arvioida nyt tämän kuulemisen tuloksia ja päättää seuraavista askelista tarkemmat päätökset tällä sektorilla tänä vuonna. Niistä haluaisin mainita sopimukset, jotka koskevat Applea ja sähkökirja, kysymyksiä. Microsoft 500 60 miljoonaa, 61 miljoonaa seuraamuksena koskien vuonna 2019 toimia. Sakko osoittaa, että otan nämä, asia, nämä sitoumusten noudattamisasiat hyvin vakavasti. Sitten patenttikysymykset ja geneeriset lääkkeet. 146 miljoonaa euroa sakkoa Lundbeck ja muille yrityksille. Sitten on kesken olevia asioita, jotka liittyvät standardeihin ja keskeisiin patentteihin nämä koskevat erilaisia teollisuusaloja ja laitteiden keskenään viestimiestä. Tässä on mukana Motorola yhdessä tapauksessa. And we ja opiskelemme tutkimme näitä vastauksia. Toisessa tapauksessa on mukana Samsung. Se on tarjonnut sitoumuksia, niitä on testattu ja nyt olemme analysoimassa tuloksia. Kolmas tapaus koskee rahoitusmarkkinoita, pankkien erityistä valtiotukitilannetta ja sitten olemme tutkineet karteleja ja mahdollista e- Libor ja Euribor kantojen manipulointia. Mahdollisesti tämän tapaisia käytäntöjä tulee jatkossakin viime heinäkuussa investointipankkeja tutkimme. Receive indications of more alleged... Luottoriskin vaihtosopimuksesta. Kyse on myös vertailuarvojen manipuloinnista, tässä tapauksessa Forex-markkinoilla. On todettava, että politiikassa on saatava kulttuurimuutos aikaiseksi tällä alalla. Rahoitusmarkkinoiden on oltava turvallisemmat ja avoimemmat. Sääntöjen täytäntöönpanon on kuljettava tälläkin alalla tässä rinta rinnan. Sitten kartellialalla 141 miljoonaa määrättiin sakkoja autoalalle ja sähköalalle. Siellä on myös tutkimuksia varaosa-alalla käynnissä. Kartellitutkimukset, äly, alalla, älykorttialalla ovat käynnissä. Viime vuoden lopulla neuvottelut keskeytyivät mukana olevien yritysten kanssa – Esitimme vastalauseen huhtikuussa ja tapaus jatkuu normaalimenettelyn mukaisesti. Muita merkittäviä päätöksiä on tehty. Star Alliance, Air Canada, Lufthansa ja US Airlines ovat tässä antaneet sitoumuksensa. Olemme tehneet päätöksen myös Chessin tapauksessa Tsekin tasavallasta ja sitten tutkimme Romanian tapausta ja Gazpromia. Telekom-alalta, televiestintäalilta 79 miljoonan sakot on määrätty kilpailun vastaisista säännöistä Slovakian televiestintäyritystä myös tutkimme ja Deutsche Telekomin, Orangein ja Telefonikan yhteistyötä niin ikään haluamme selvittää. Kyseessä on mahdollinen tietojen toimittaminen muille sisällöntuottajille laittomasti niiden omien verkkoistojen kautta. Ja sitten lukuja äh, fuusioiden valvonnassa. 219 ilmoitusta olemme saaneet ja olemme hyväksyneet 196 tapausta ilman ehtoja. Olemme myös selvittäneet 12 tapausta, joista 10 on vaiheessa 1 ja 2 vaiheessa 2. Olemme kieltäneet tänä vuonna kaksi fuusiota. Ensimmäinen liittyi UPS, TNT ja toinen Ryanair Air Lingus-fuusioon. Sitten tietyt tapaukset, joita olemme tutkineet, sisältävät muun muassa Euronextin ja Vodafone-tapauksen ja Penguinin tapauksen. Jatkamme työtämme Mm, kriisissä olevien pankkien kanssa. On otettu myös uusia valtionapusääntöjä eh, huomioon elokuun alusta. Uudet säännöt mahdollistavat sen, että voidaan siirtyä kohti pankkiunionia ja hyötyä siitä asiantuntijuudesta, jota on kertynyt sitten kriisin alkamisen. Viiden vuoden aikana olemme analysoineet 68 pankin rakennetta ja 25 niistä oli sitten purettava. Tämä vastaa noin neljäs Euroopan pankkisektorista, kun ajatellaan omaisuuseriä varoja. Työ ei kuitenkaan ole vielä lopussa. Vielä on 25 avointa tapausta, aivan erityisestä euroalueella ja ohjelmamaissa. 2008 ja 2012 vuosina komissio hyväksyi valtavat määrät valtion toimia, joita käytettiin kuitenkin rahoitusalalla vain osittain. Noin Kolmas osa takeista, joita komissio hyväksyi, on tarjottu jäsenvaltioissa sitten käytännön tasolla. Tuki, jota jäsenvaltiot tarjoavat pankkijärjestelmille, on toteutunut takuitten muodossa. 2012 492 miljardia euroa valtion takuita oli edelleen avoinna verrattuna yhteen kahdeksan kuuteen miljardin euroon. Takeet, ja jäsenvaltiot siis tarjosivat, kaksi miljardia on tähän mennessä myönnetty. Kun ajatellaan pääomittamista samana kautena, pankkeja on pääomitettu 413 miljardilla, joka vastaa 3,2 prosenttia EUn BKTstä, kun käytämme vuoden 2012 lukuja. Neljä maata, jotka tukivat pankkeja eniten näinä vuosina pääomituksella, olivat Iso-Britannia, 82 miljardia, Saksa, Irlanti ja Espanja 60 miljardilla. Royal Bank of Scotland sai eniten rahaa, Anglo-Irish Bank toisena ja Bankia Espanjassa 23 miljardia. Korostan, että valtion tuki tällä alalla varmistaa sen, että jäsenvaltiot saavat avustaan korvauksen. Ne ovat antaneet valtavia takeita viimeisen neljän vuoden aikana. Jäsenvaltiot ovat saaneet 33 miljardia euroa takumaksuina. Niin kuin jo totesin, kyseessä on valtava määrä takuita, joita ne ovat pankeilleen myöntäneet. 125 miljardia jäsenvaltiot ovat saaneet tuloina tästä pankkituesta. Valiokunnassa olen selittänyt valtion tuen modernisaatiostrategian pääseikkoja jo toukokuussa. Kun ajatellaan säätelyä tässä uudistuspaketissa, niin menettelytapa, säännöt hyväksyttiin ennen kesää neuvostossa. Seuraavana käsitellään eh, ryhmäpoikkeuksia ja de minimissääntöjä. Molemmat asetukset hyväksytään komissiossa. Tämän säät sääntelykehyksen lisäksi laajakaista säännöt hyväksyttiin ennen vuoden vaihdetta ja uudet alueelliset äh, säännöt hyväksyttiin kesäkuussa ja pari viikkoa sitten viimeisemmät säännöt. Näin saamme suuntaviivoja PK-yritysten rahoitukseen ja tässä uutta on tulossa tammikuussa. Prosessi jatkuu lähikuukausina, saamme suuntaviivoja ilmailualalle ja rahoitussääntöjä muihin kuin rahoitusalan yrityksiin, innovaatioon ja myös ympäristö- ja energia-alalle. Tämä tarkoittaa, että modernisaatiopaketin pääosat pitäisi olla koossa ensi vuonna ja astuvat voimaan 2014 ensimmäinen heinäkuuta viimeistään. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen arvokkaasta panoksesta tässä työssä. Tämä on ollut hyödyllistä, jotta voimme parantaa suuntaviivoja ja lainsäädäntöä. Vahingonkorvaushanke hyväksyttiin komissiossa kesäkuussa ja tämä on edennyt hyvin neuvostossa. Ensi vuonna kilpailukykyneuvosto todennäköisesti toivottavasti hyväksyy tämän yleisen lähestymistavan. Niin kuin tiedätte, parlamentissa on lopulta päästy sopimukseen tämän valiokunnan roolista ja juuri valiokunnan roolista – Panne merkille sen, että parlamentti on todennut toivovansa, että lainsäädäntö saadaan vielä ennen kauden loppua päätökseen. Odotan kovasti tätä tulosta ja uskon, että tämä on mahdollista, vaikkakin viivästyksiä keskusteluissa valiokuntien välillä on tapahtunut. Jos asetusta ei voida ennen teidän mandaattinne loppua äänestää, niin kaikki ne, jotka sitten voisivat saada kompensaatiota, niin saavat varmaan tämän kielteisen viestin vastaanotettavakseen. Sitten haluamme yksinkertaistaa fuusio säännöksiä. Näin saadaan hallintoa helpommaksi ja taakkaa yritykselle voidaan pienentää. Aika alkaa loppua. Prioriteettina 2014 on säädännössä tämä ryhmäpoikkeussäännöstö. Sitten meillä on myös maksupalvelusopimus ja aivan erityisesti äh, interchange-maksut. Kollegani Barnien kanssa aiomme helpottaa yhteispäätösmenettelyä molemmissa näissä aiheissa. Ja lopuksi kehitys kansainvälisissä suhteissamme. Viime viikolla allekirjoitin New Delhissä yhteisymmärryspöytäkirjan Intian kanssa. Meillä on nyt äh, tällainen sopimus neljän BRICS-maan kanssa viidestä. Ja tarkoitus on myös Etelä-Afrikan kanssa tällaisesta neuvotella. Euroopan unioni ja Sveitsi neuvottelivat toisen sukupolven sopimuksesta. Euroopan parlamentin tekemä työ on tervetullutta tässä hyväksyntämenettelyssä ja ymmärrän, että neuvottelujen keskustelujen pitäisi alkaa ensi viikolla sitten kilpailupolitiikan kannalta tärkeä sopimus on totta kai TTIP-sopimus. Kilpailuosa sisältää antitrustisääntöjä, fuusiosääntöjä, myös valtioomisteisten yritysten sääntöjä ja markkina-aseman liittyviä sääntöjä ja TTIP-sopimuksen kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Nyt menemme suoraan kysymyksiin ja ensimmäinen kysymys EPPltä. Pablo. Muchas gracias, Sharon. Querido... Kiitos, Sharon. Hyvä varapuheenjohtaja. Haluaisin puhua asiasta, jonka loppupuolella mainitsitte, koskee asia, jos olen esittelijä. Meillä on tiettyjä kysymyksiä koskien sitä, mitä vaikutuksia näillä katoilla voisi olla markkinoilla ja voisiko olla niin, että niistä tulee päinvastaisia seurauksia kuin mitä mihin pyritään. Eli toisin sanoen luottokortteja käytettäisiin yhä enemmän ja kustannukset kuluttajille pitäisi olla pienempiä. Meillä on sellainen vaikutelma, ja toivon, että voitte selittää tätä, että vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu näitä asioita. Eli erityisesti niitä vaikutuksia, mitä näillä katoilla voisi olla erilaisille järjestelmien euroalueen järjestelmissä eikä, ja erilaisilla penetraatioasteilla on eri asia, jos ollaan esimerkiksi ukomarkkinoilla, jossa on suuri luottokortin käyttöaste tai äh, jossakin muussa maassa, missä niitä käytetään vähemmän. 0,2-0,3 prosenttia. Me tiedä oikein, mistä nämä ovat tulleet. Haluaisimme tähän selvitystä. Olemme esitelleet jo mietinnön ja tietenkin säilytimme nämä katot, koska emme tässä vaiheessa halua tyhjentää kertomusta sen sisällöstä, mutta haluaisimme lisää tietoa niin, että voisimme olla varmoja siitä, että teemme nyt hyvää työtä. Kiitoksia. Muchas gracias, eh, Pablo. Muchas... Kiitos, Pablo. varapuheenjohtaja. A venir al parlamento a... Niin, en yksityiskohtaisesti tulee tänne parlamenttiin kertomaan asiasta, joka vaikuttaa monimutkaiselta, mutta joka on yksinkertainen. Kyseessä on määrävän markkina-aseman kautta kahden merkittävän luotto- ja debitkortin äh, hallintoyrityksellä, kun ajatellaan kauppaa kauppiaita, jotka mielemmin ottavat maksun asiakkailta kortilla kuin käteisellä. Tässä on vaihtoehtoinen kustannus. jonka yritykset veloittavat äh, äh, käteisenkin käytöstä Meillä on tilastot, jotka ovat jo vanhaa perua, eivätkä liity tähän asiaan. Olemme antitrusta asioita tutkineet jo vuosia. Toinen niistä liittyy visään toinen Mastercardin ja analyysiemme pohjalta tämä tuntuu asianmukaiselta tasolta, jonka jälkeen tulee väärinkäytöksiä eikä markkinoilla hinnattava on kovinkaan avoimia. Asiakkaat eivät koskaan tiedä, minkälaisia provisioita yritykset eh, tai luottokorttiyritykset eh, veloittavat eh, ja kuluttajat tätä vielä vähemmän, että nämä provisiot kauppias pyrkii siirtymään asiakkaalle ilman, että asiakas sitä tietää maksaessaan korkeampaa hintaa, joten tuntuu järkevältä tuntuu, toimia. Ja nyt olemme tekemässä tutkimuksia kilpailulainsäädännön osalta, mutta koko kokemuksemme on saanut meidät ajattelemaan niin kuin tapahtui Yhdysvalloissakin, että kun kilpailuoikeutta sovelletaan jälkikäteen, niin se ei ole niin tehokasta kuin haluaisimme tässä tapauksessa ja niin kuin usein muutenkin. Tässä tapauksessa sääntely on paljon tehokkaampaa ja siksi yhdessä Barnierin kanssa kollegio on tänne parlamentille ja neuvostolle esittellyt tämän asetus ehdotuksen, mutta mm, todella tämä on jonkin verran monimutkainen asia, mutta toki voin tulla teille hyvät jäsenet kertomaan tarkemmin niistä syistä, miksi mielestämme tällaista asetusta tarvitaan ja minkä tasoisia nämä, nämä MIF-tasot ja katot ovat, eli, joita ehdotuksen olemme ottaneet. Okay. Thank you very much uh, for the... Kiitoksia. ST Elisa Ferreira. Muito obrigada, Sr. Comissário, por estar de novo entre nós. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Kiitokset, että olette päässeet taas meidän vieraaksemme. Haluaisin esittää teille seuraavanlaisen kysymyksen koskien AQR ennen kuin yhteinen valvontamekanismi SSM astuu voimaan. Mitä olette henkilökohtaisesti mieltä siitä, miten kilpailulainsäädäntöä täytyy tässä valossa tulkita? Onko kyseessä mahdollisesti osakkaisiin liittyvien osakkaiden aseman heikentyminen? Ja onkohan nyt niin, että riippuvuus jäsenvaltioiden intervention mahdollisuuksista ennen kuin SSM astuu voimaan johtaa jäsenvaltiotasolla eri tilanteisiin. Eli jäsenvaltiot eivät ole samalla viivalla. Kun pankkiunioni on saatu valmiiksi, niin minä uskon, että hallitusten välinen mekanismi olisi tarpeen ja sitä kautta päätetään pankkien tukemisesta tai uudelleen pääomittamisesta. Ja tämä taas saattaa johtaa suuriin ongelmiin koskien yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Ferreira kuten EKP on ilmoittanut ja sen johtaja Mario Draghi käsittääkseni on keskustellut siitä täällä teidän kanssanne tässä parlamentissa. EKP ennen kuin se ottaa tehtäväkseen valvoa euroalueen pankkeja ja muita, jotka tulevat mukaan, se on päättänyt, että se tekee tällaisen globaalin analyysin, globaalin terveystarkastuksiin, erityisesti koskien niitä pankkeja, jotka tulevat suoran valvonnan alaiseksi, niitä on noin 130, ja tämä, tähän harjoitukseen liittyy kolme elementtiä, kaksi tärkeintä, jotka koskevat teidän kysymystänne, koskee juuri tätä saamisten laaduna, arviointia yhtäältä ja toisaalta tätä stressitestiä. Kopen stressitestin mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa katsotaan, missä määrin, määrin kyseinen pankki täyttää nämä oma vaatimukset ja täyttääkö se sääntelyn edellyttämät omavaraisuustasevaatimukset ja sitten stressitestien testien kautta siinä tilanteessa, jossa ajatellaan, että tilanne heikkenee valitussa skenaariossa, niin tämä pankki, joka normaalitilanteessa täyttää kriteerit, niin onko niin, että heikentyneessä tilanteessa se myös siitä selviäisi, ja mikäli näin ei ole, mikäli stressitilanteessa pankki ei selviä, niin silloin valvoja toteaa, että pankin on laajennettava pääomaansa, tai varo pääomaansa jotta voitaisiin välttää se, että kielteisessä skenaariossa pankki joutuisi hankalaan tilanteeseen pääomansa osalta. Komission hyväksymissä suuntaviivoissa, jotka koskevat pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän ja julkista tukea, joka astui voimaan – tämän vuoden lokussa, niin tämä ei koske ainoastaan ennaltaehkäisevää pääomitusta, vaan myös pankkikriisiratkaisuun tilanteisiin sitä voidaan soveltaa. Ja siinä pankkit analysoidaan seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, kun pankki syystä tai toisesta tarvitsee lisää pääomaa, sen on esiteltävä uudelleenjärjestelysuunnitelma. Ja ennen kuin komissio hyväksyy valtiotuen, se neuvot, neuvottelee ja harkitsee neuvotteluiden myötä tätä suunnitelmaa, joka pitää lyhyessä aikavälissä saada valmiiksi. Jos komissio on sitä mieltä, että uudelleenjärjestelysuunnitelman kautta pankista tulee elinkelpoinen, se pääsee toimimaan jälleen markkinoille ilman lisää valtiotukea ja lisää pääomitusta. Siinä tapauksessa kyseisen pankin on katettava nämä pääomatarpeet ennen kuin sille myönnetään valtiotukea ja julkista tukea, sen on vedottava osakkeenomistajiinsa ja pankin on katsottava taseensa kautta, miten se voisi saada resursseja ikään kuin omiin voimin oman taseensa kautta ja katsottava, miten hybridituotteiden omistajat voisivat osallistua ja mikäli vielä on tarpeellista, pankin olisi tutkittava, millä tavalla nämä junioriobligaatioiden omistajat voisivat omalta osaltaan paikata pääoma tarpeita, joita tällä pankilla on, ja kun näitä puutteita valvoja on havainnut, tai kun tällaisia tarpeita uudelleenjärjestelysuunnitelmassa on todettu, niin vasta tässä vaiheessa komissio päättää että voiko se saada yhteensopivaa tukea. Ensinnäkin, ensin on todella käytettävä oman pankin omia resursseja, sen osakkeenomistajien velkojien eh, ja obligaation omistajien eh, voimin. Ja tämän jälkeen sitten voidaan myöntää julkista tukea, se voi olla kansallista tukea tai monen keskistä tukea esimerkiksi eh, ISM tapauksessa, Espanjan tapauksessa käytettiin ism tukea ikään kuin tällaisena turverkkona ja sitten, injektoi, sitten annettiin tätä pääomaa tukea niille pankille, jotka tarvitsevat sitä. Tämä ei ole Euroopan unionin väline, se ei kata kaikki EU-maita, vaan se on perustettu, se ei, se ei ole tämän sektorin yksinomainen väline. Onko tämä sitten hyvä vai huono asia? Minä annan tässä juuri lukuja määristä, jotka ovat vielä eurooppalaisen veronraksajan maksajan harteilla pankkijärjestelmän pelastamiseksi ja lähes 70 pankkilaitoksen pelastamiseksi. Euroopan veronmaksajat, eurooppalaiset veronmaksajat eivät enää repeä enempään niin nyt on käytettävä muita resurssien, ettei kävisi jälleen niin, että veronmaksajien niskaan nämä pankit taas kaatuisivat, niin kuin melkein joka kaikissa tapauksissa tähän asti on käynyt. Näin ollen on täysin järkevää ja rationaalista ja poliittisesti toivottavaa toimia näin. Ja suuntaviivoissa on lauseke, jossa sanotaan, että siinä tapauksessa, että tällainen uudelleenjärjestelyn hoitaminen saattaisi merkitä riskejä rahoituksen vakaudelle, niin silloin nämä riskit on tietenkin huomioitava, mutta suurimmassa osassa tapauksista oman kokemukseni mukaan liian kauan on käytetty on vedottu pankkien järjestelmään vaikuttamiseen, kun kuitenkaan kyseessä ei ole ollut pankit, jotka ovat, olisivat vaikuttaneet järjestelmään. Si después me puede contestar sobre el ESM en funcionamiento normal. Niin vielä yksi kysymys. Tämä SSM liittyvä kysymys, niin että vastanneet siihen. Euroryhmän johtaja tänne tarvittaisiin. ESM on hallitusten välinen järjestelmä. Hallitukset ovat mukana. Päätökset tehdään jäsenvaltioissa. Sanoin, että Espanjan tapauksessa Espanjan yhteisymmärrysmuistio, jonka on viime vuoden syys-joulukuulta, niin siinä mielen kuin määrin kuin ESMstä lannattiin, lainattiin varoja Espanjan varajärjestelmään, niin sitä pidettiin valtion tukena. Mutta se saattaa varantaa kilpailukykyä sisämarkkinoilla, koska tässä ei käytetä samoja kriteereitä, vaan ehkä jotain poliittista kriteeriä. Klavi. Tämä on hyvin kiinnostava keskustelu. Luulen, että tässä on yksi avainasia, joka näemme pankkiunionin perustana ja toivonpa, että sitten pankkiunioni mahdollisimman pian saadaan valmiiksi. Ja se koskee sitä, että on, on katkaistava tämä pankkien taseiden ja valtion velan välinen linkki näille järjestelmistä ei rikota, vaan riskejä kasetaan eniten niille maille, joilla on jo eniten riskejä. But ultimately money from the ES. Viime kädessä vakausmekanismin raha on kuitenkin julkista rahaa, veronmaksajan rahaa. Kyseessä ovat jäsenvaltion varat, jos ei sitten puhuta artiklasta 107. On the EU budget. Jolleivät nämä varat tule EUn budjetista, niin sitten ne ovat sellaisia varoja, joita käsitellään valtion apusääntöjen mukaisesti. No jos tulla, nämä rahat tulevat EUn budjetista, niin sitten ei noudateta näitä sääntöjä. Kyllä, EUn säännöt pätevät EUn varoihin. And But some, there is no a single euro in this budget for this purpose. And somehow you'd make that... E- ja jotenkin tämä on sitten tasa-arvoista sekä olijoiden että ulkopuolisten välillä. Sitten Alden kysymys, Ramon. Mm. Tervetuloa komission jäsen Almonia Euroopan parlamenttiin. Muistan viime kerrasta, kun olitte täällä tässä talossa, ja, ja osallistuitte konferenssiin, jonka järjestimme. Googlestakin puhuttiin ja en tiedä, haluaako Andreas kysyä siitä aiheesta. Minä haluaisin esittää kysymyksen pk-yrityksistä ja korkotasoista. EKPn viimeisin tieto on syyskuulta ja siinä todetaan, että pk yritykset, jotka pyytävät alle miljoonan euron lainoja, että siihen mahtuvat melkein kaikki, maksavat 2,7 prosenttia enemmän kuin yritykset, jotka pyytävät yli miljoonan lainoja. Kuten tiedätte, katalonialaisena jäsenenä tulen alueelta, joka on täynnä PK-yrityksiä. Tämähän on oikein tuhannen talan kysymys. Kysymyksessä on kilpailuongelma, joka vaikuttaa PK-yritykseen. Mitä komissio voi tehdä, mitä toivoa on, miten tämä tilanne voitaisiin kääntää toisinpäin tulevaisuudessa? Kiitoksia, herra Tremosa. Ensinnäkin yksi selvennys. Minusta oli oikein mukava osallistua järjestämään tilaisuuteen Andres Wabin kanssa, mutta en koskaan sanonut, että Googlen kanssa oli mitään sopimusta. Google vaan e, oli järjestänyt uuden e, sitoumuksen koskevan kierroksen. Olemme nyt analysoimassa sitä, mutta mitään per, periaatteissopimusta Googlen kanssa ei ole. Pekoyrityksistä on aivan selvää, että euroalueella, jos nyt puhun tästä alueesta, on hyvin erilaisia tilanteita, kuinka yritykset voivat saada luottoa, erityisesti kuinka pk-yritykset voivat saada luottoa, kun nämä eh, pk-yrityksillähän ei ole suoraa pääsyä markkinoilla. Pääsyn vaikeuksiin liittyy erilaisia syitä. Yksi niistä varmastikin on rahoituslaitosten vahvuus, joilta luottoa olisi saatava eri markkinoilla. pk hän ovat kansallisilla markkinoilla. Mikäli osa pankkijärjestelmästä on keskellä uudelleenjärjestäytymisprosessia tai osa tämän maan pankkijärjestelmää tarvitsee lisäpääomaa ja taseiden vahvistamista kun, kun, maksa, kun takaisin maksu vaan pitenevät, niin silloinhan tietenkin luototusmahdollisuudet vähenevät. Toinen asia, joka on huomioitava, koskee resurssien saamisen kustannuksia pankeissa itsessään. Osa pankkien resursseista, erityisesti niiden pankkien, jotka antavat lainaa pk ovat talletukset. Niillä ei ole suuria kustannuksia, vaikka jossakin vaiheessa joillakin paikoilla tietyn tapaista talletussotaa käydäänkin, joka nostaa tämän sortin resurssien kustannuksia. Jotkut rahoituslaitokset myöskin joutuvat turvautumaan pääomamarkkinoihin ja siellä on vielä korkoeroja, jotka eivät perustu rahoituslaitoksen vakavaraisuuteen tai vahvuuteen, vaan ne liittyvät riskipreemioihin ja maariskeihin, riippuen siitä, missä näiden laitosten päätoimipaikka on. On totta, että tilanne on merkittävästi kohentunut vuoden 2012 kesästä. Niiden maiden riskipreemiot, jotka olivat korkeita euroalueella, mm. ovat pienentyneet merkittävästi, mutta vieläkin on eroavaisuuksia vähän vähemmän intensiivistä kuin vuosi sitten, mutta vielä merkittävällä tavalla kuitenkin ne vaikuttavat kustannuksiin. Sitten on myös katsottava, millaisia vaikutuksia tai rahoitusvaikeuksia tai luototusvaikeuksia on ja miten niihin liittyy kysyntä eikä niinkään tarjonta. Kun ajatellaan maita, joissa luoton maks- takaisin maksamisessa on vaikeuksia ja jossa kasvuprosentit ovat nollan prosentin kieppeillä. Kyseessä on heikko kysyntä, tilanne, se ei ole merkitse riittävää vakavaraisuutta, jotta se kannustaisi pankkeja, joilla periaatteessa on kyllä marginaalia lisätä luototustaan, niin ehkä ei sitten ole houkutusta antaa luottoa niille, jotka sitä pyytävät. Tämä on huomioitava. Mikäli toinen osapuoli on PK-yritys ja katsotaan vain tarjontaa eikä katsota kysyntää, niin, niin, niin pankkiosapuoli varmastikin ensin puhuu kysynnästä ja sitten vasta tarjonnasta. Luulenpa, että tarvittaisiin molemmilta markkinaosapuolelta tasapainoista näkökantaa. Thank you very much. Uh, now for the ECR, Vicky. ECR, Vicky. Oh. Thank you, Commissioner. You've... Kiitoksia, arvoisa komissaari. Viime vuosien aikana olette olleet kiireinen mies, mutta se on hyvä asia, sillä kilpailuasia on mielestäni erittäin tärkeä tekijä silloin, kun yritä varmistaa sisämarkkinoilla yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ja minulla olisi lukuisia kysymyksiä, jotka haluaisin teille esittää. Yksi keskeinen kysymys liittyy tähän Next Generation Nuclear-järjestelmään. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa äh, varmuutta yritysmaailmassa tulevista päätöksistä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaalien yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. Voitteko vakuuttaa minulle, että tulevat päätökset ydinvoimapolitiikkaan liittyen tehdään yhtäläisiin kriteerein ja varmistaen, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus päättää omasta energiapolitiikastaan ja että lähestytään asiaa teknologia neutraalisti. Eli tässä ei ketään lähdetä patistelemaan toimimaan tietyllä tavalla. Komissiossa tapahtuu tietenkin muutos, mutta onko teillä olemassa jonkinlaista aikataulutusta, milloin seuraava komissio tätä asiaa käsittelee tai milloin tähän erittäin tärkeään tulevaan päätöksen liittyen olisi enemmän tietoa tarjolla? Kiitoksia. Kun valmistelemme uusia suuntaviivoja energiaa ja ympäristökysymyksiin, niin ydinenergia-sana on ollut monien keskustelujen keskiössä. Se on herättänyt paljon keskustelua ja tuntemuksia. Olen aina pyrkinyt pitämään oman analyysini rauhallisena, maltillisena ja järkevänä mahdollisuuksien mukaan. Olen yrittänyt piilotella oman preferenssini, oman energia mix mieltymykseni, mutta komission jäsenenä minun täytyy oma mieltymykseni piilottaa. Minun on kunnioitettava perussopimuksia. Jokaisella jäsenvaltiolla on täysi oikeus päättää omista vaihtoehdoistaan sen suhteen, minkälaista energiaa ne haluavat käyttää. Tästä syystä, kun komission yksiköille, ei suinkaan kuulemisen, vaan eri yksiköille komissiossa annoin ensimmäisen luonnoksen luonnoksen ympäristö- ja energiasuuntaviivoista, niin pyysin asettamaan sulkuihin, jos lopuksi päätetään, että kriteerit, joiden pohjalta arvioidaan investointeja esimerkiksi ydinenergiaan. Ja jos tällainen tapaus tulee pöydälle, niin mitkä ovat sitten kriteerit? Meillä täytyy olla ex säännöt etukäteen ja välttää näitä hyvin tunnepitoisia keskusteluja ja kaikkea kohua ja sitten todeta suoraan ihmisille, että komissio arvioi tapaus tapaukselta mahdollista ehdotusta – ydinenergiaan investoimiseksi. Ja tämä tapahtuu perussopimusten pohjalta. Kun otetaan huomioon ne keskustelut ja kaikki värintulkinnat siitä, mitä minä aion tehdä, olen pyytänyt kollegoitani erässä Strasbourgin kokouksessa tai syyskuussa, että antaisivat minun poistaa täysin sanan ydinenergia näistä ympäristösuuntaviivoista tiesin jo etukäteen, että saisin yhden ehdotuksen, joka sisältää epäilyksiä siitä, miten valtion tukea tässä tapauksessa pitäisi soveltaa. Tämä ehdotus ja muut, jotka sitten mahdollisesti jatkossa tulevat, käsitellään perussopimuksen pohjalta kunnioitamme jäsenvaltioiden etuoikeuksia ja toimivaltuuksia, ne ainoastaan voivat päättää omalla alueellaan, minkälaisia energialähteitä siellä käytetään. Toiseksi tätä energiaa voidaan käyttää joko julkisella tuella tai ilman sitä. Jos vaikkapa ulkoiset kustannukset ydinenergiassa ovat suuremmat kuin vaikkapa tulienergiassa – me lähdemme liikkeelle tässä ikään kuin tyhjästä ja kuitenkin perussopimusten pohjalta. Olemme iso britannian hallituksen kanssa ryhtyneet analysoimaan tilannetta, kenties muutkin lähtevät tälle tielle. Tiedän, että muutkin jäsenvaltiot pohtivat samantapaisia ohjelmia, suunnitelmia, mutta en voi sanoa milloin kantamme on valmis. Analyysi tehdään syvällisesti, rauhallisesti ja siinä otetaan huomioon jäsenvaltion argumentit. Sen jäsenvaltion, joka tällaisen aloitteen on tehnyt. Huomioidaan myös eri komission yksiköiden kannat ja lausunnot. Vasta tämän jälkeen voin tehdä ehdotuksen, tai sitten seuraajani tekee ehdotuksen kollegoilleen mahdollisesta päätöksestä. En tiedä milloin tämä tapahtuu. Thank you very much. Now for the green... Kiitos nyt vihreistä, Philip Lamberts. Ja ydinenergiakysymys on jo kysytty. No, but I, I find it amusing that... Uh... Niin, tällainen pro-markkina-aktivisti kuin Viki viittaa energian, joka ei, joka hankkeena ei voi toteutua ilman minkäänlaista valtion tukea. Niin, silloin kun sinulle sopii, niin olet markkinoiden puolesta puhuja, muuten et. Donc d'abord, j'aimerais bien voir les chiffres. Haluaisin ensinnäkin nähdä tietenkin nämä luvut, jotka mainitsitte tässä aloituksessa, miten ikinä se nyt sitten ranskaksi sanotaankaan. Minua kiinnostaa tietenkin se, mitä tehdään, jotta voidaan välttää että tulevat pankkien pelastukset ja mm, mm, erityisesti pankkiunanin yhteydestä. Ensinnäkin tässä on uudet suuntaviivat koskien valtion tukea pankkisektorille. Tämä on hyvä asia, on hyvä, että toitte tämän esille ja luotamme teihin, että tätä te niitä riittävän tiukasti. Seuraava kysymys. BRD-direktiivissä on tämä kysymys, mihin asti tällaista bail-inia ja sijoittajavastuuta sovelletaan ja kuinka sitten viime kädessä voidaan käyttää toista tukea, kun vakaus on äh, vaarassa. Tietenkin äh, sehän, sitä voidaan käyttää tekosyynä mitä tahansa varten ja uskon, että sitä tekosyytä on liikaa jo käytetty. Oli kuin miten oli, on tärkeää, että meillä on jonkinlainen tuomari, joka voi määritä missä määrin todellakin vakaus on vaarassa ennen kuin mennään bail-in-prosessista bail-out-prosessiin. Henkilökohtaisesti suhtaudun myönteisesti siihen, että komissio olisi tällainen tuomari, varmastikin ainakin pankkiunionissa, mutta myös BRDn puitteissa jos voidaan tällainen bail-out välttää, niin olisi hyvä, että komissio voisi olla tässä tuomarina. Mutta yksi asia on arvioida, onko rahoitusvakaus vaarassa. Toinen asia on arvioida, että kun tietyn verran julkista tukea annetaan, niin ovatko ne yhteensopivia, millä tavalla, millaisia olisivat nämä jälleenrakennus, jälleen järjestely, uudelleenjärjestelytoimet. Jos komissiolla on tämä tehtävä, niin olisiko sanottava, että Mark, tämä osasto, arvioi, onko uhka vakaudelle ja silloin voidaan ratkaisuna laittaa tietty määrä bailouttia ja näin ne teidät jätetään riippumattomiksi te, niin, että voitte tehdä bailout-toimista yhteensopivää perussopimuksen kanssa, vai olisiko kilpailupääosaston oltava se, joka ensinnäkin ratkaisee vakausriskin, joka ei periaatteessa kuuluisi oikeastaan teille, ja sitten myöskin ratkaisee sen, sopiiko ah, tämä asia perussopimusten kanssa yhteen. Tämä on vähän tällaista sisäistä selvittelyä. Komissio on, on, on tässä, tässä tärkeässä asemassa, ja siksi mielellämme annamme teille tehtäviä. Kiitos. Unohdin sanoa aloituspuheenvuorossa näitä tiettyjä lukuarvoja, numeroita Tämähän oikeastaan on tullut esille jo Eurostatin julkaisussa. Aina kun Eurostat julkaisee kaksi kertaa vuodessa vajetiedot, julkisen velan tiedot lehdistötiedotteessaan, tähän kuuluu myös liite, jossa on mukana aina vuodesta 2008. Minähän olin vastuussa myös tilastoista. Hyvin mielenkiintoinen taulukko. Ja siitä varsin vähän keskustellaan tilastoasiantuntijoiden keskuudessa rahoitusalalla. Tulot ja menot, mm, vastuut, eli riskit, jotka ovat vielä avoinna veronmaksajien näkökulmasta. Ja tietyissä tapauksessa tätä täydennetään niillä tiedoilla, jotka, ole, jotka meillä on kilpailun pääosastossa koskien julkista pääomaa, sitä pääomaa, jota on käytetty vaikkapa Royal Bank of Scotlandin pelastamiseen, Anglo-Irishin pankkien pelastamiseen. Eli tässä on yhdistelmä niistä tiedoista, joita yritämme ryhmitellä taulukkoihin, numeroiden yhteyteen niin, että ne olisivat ymmärrettävässä muodossa. Tietenkin parlamentin jäseniä silmällä pitäen ja kaikkia niitä silmällä pitäen, jotka käyvät puhelua kansalaisten kanssa. Kansalaiset ovat järkyttyneitä niistä määristä, joita on käytetty tällaisessa järjestelmässä, jo, joka on tuonut mukanaan systeemisiä riskejä niistä syistä, jotka me hyvin tiedämme. Eli tällaisia systeemisesti merkittäviä järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja ei voida äh, päästä kaatumaan konkurssiin. Ennen joulua puheenjohtajan kautta tai joko suoraan sitten valiokunnan jäsenille voin välittää sellaiset taulukot, jotka käsittääkseni voivat äh, edistää ymmärrystä tässä asiassa. Sitten toinen seikka ja kysymys. Kriisin ratkaisudirektiivi, joka nyt on viime vaiheissa. Direktiivi koskee 28 jäsenvaltiota. Siinä määritellään lista näistä bail-in ratkaisuista, sijoittajavastuusta, pankeista, joissa kriisiä ratkaistaan. Nämä pankit eivät ole elinkelpoisia. Ne tarvitsevat syvällisiä rakennemuutoksia. Liiketoimintamallia on muutettava, rakennetta ja tasetta on muutettava. Ja ne eivät voi toimia markkinoilla ilman julkista tukea. Direktiivi nykymuodossaan sisältää listan jonkinlaisesta nokkimisjärjestyksestä, eli niistä, jotka osallistuvat tällaiseen bail-in pelastusmenettelyyn kriisin ratkaisussa. Sitten suuntaviivoissa, pankkialalla, rahoitusalalla kriteerit ovat lyhyemmät, koska nyt kyse on siirtymäkaudesta. Te päätätte yhdessä neuvoston kanssa, mikä on oleva määräaika sille, että tämä kri- kriisin ratkaisu tulee voimaan. Nämä suuntaviivat ovat väliaikaisia ja ne pätevät sellaisiin pankkeihin, joita pääomitetaan ikään kuin varotoimena. Sellainen pankki, joka on elinkelpoinen, mutta joka stressitestien pohjalta valvojan valvonnassa on todettu tarvitsevan pääomavahvistusta. Ei olisi loogista näissä aloissa toteuttaa Beilin ratkaisua sellaisena kuin se on tässä direktiiviluonnoksessa, kriisinratkaisun direktiivissä. Me olemme käyttäneet mallina Espanjan esimerkkiä vuodelta 2012 ja tiettyjä kattoarvoja esimerkiksi Alankomaista on SMS, SMS Real esimerkki. esimerkiksi tietty määrä pääomia on jo pitänyt syöttää pääomittaa näihin pankkeihin. Alankomaissa on toteutettu tällainen veilin ratkaisu ennen kuin tämä pankki, joka kuitenkin on elinkelpoinen, sitten pääsee toimintakuntoon. Meillä on lista näistä hybridi- ja toisiaisista velkakirjan haltijoista, velkojista, Tämä on lyhyempi kuin se pitkä lista, joka sitten on mukana tässä kriisinratkaisudirektiivissä. Kuka sitten päättää siitä, milloin pankki on kriisissä ja milloin kriisinratkaisua tarvitaan. Tästähän nyt keskustellaan parlamentin kanssa. Kuka keskustelee ja päättää siitä, voidaanko sallia se, että pankki, joka on kriisinratkaisumenettelyssä, saa tällaista ennaltaehkäisevää pääomitusta ja joka rahoitusvakauden nimissä ikään kuin pannaan syrjään, kun ajatellaan näitä hybridejä ja junioripää, pääomalainan omaja. Kun kyse on siitä, että on riski rahoitusvakaudelle, niin silloinhan valvoja nimenomaan käyttää puheenvuoroa. Eli puhutaan ikään kuin eri kerroksista tässä samassa rakennelmassa. Puhutaan joka tapauksessa Frankfurtista. Ei pidä paikkaansa, että komissio ainoastaan lähtäisi, kun kyseessä on rahoitusvakaus. Mutta jos meillä on epäilyksiä siitä, että liian laajasti tulkitaan rahoitusvakautta, niin kyllä silloin komissiolla on oma sananvaltansa tämän vaiheen valvonnassa? Se, si on Kysymys kuuluu, jos meillä on bail-in hierarkia ja jonakin päivänä päätetään, että tätä hierarkiaa muutetaan, koska on rahoitusvakausriski, niin onko teidän mielestänne kilpailupääosasto se, jonka hallussa pitäisi olla koko tämä keskustelu EKPn kanssa esimerkiksi, vai pitäisikö Markt-pääosastoon hoitaa tämä osa prosessista. Herra Lambert, komission päätökset ovat kollegiaalisia. 28 komission jäsentä osallistuvat päätöksentekoon. Se, joka tekee kollegoille ehdotuksen päätök... päätö- tällaista päätöksestä on kilpailu äh, asioista vastaava komission jäsen, se, joka komissaarikabinetin kanssa ja muiden kanssa valmistelee tätä ehdotusta. Teknisellä tasalla ovat nämä yksiköt mutta ei yksiköillä ole mahdollista tehdä poliittisia päätöksiä, ei tässä tapauksessa eikä missään muussa tapauksessa. Meillä on poliittinen vastuu kollegiana. Uh, these questions on banks. Nämä kysymykset, jotka liittyvät pankkeihin, ovat olleet ilmassa jo aika kauan. Ja me olemme tässä työn tiimellyksessä. Mahdollisesti nyt kuitenkin aihe muuttuu, koska siirrymme EPPn vuoroon ja Andreas Schwabon vuorossa. Uh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ehkäpä minäkin saan ottaa esille päiväpolttavan kysymyksen, mutta ei pankkisektoriin liittyen. Alustuksessa komissaari viittasi jo tähän. Kolme asiaa ottaisin esille. Niin, kolme asiaa haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin pidän hyvänä tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka on tehty BRICS-valtioiden kanssa. Ja toivottavasti kaikki maat saadaan tähän mukaan, koska se olisi erittäin tärkeää eurooppalaisen talouden näkökulmasta. Eli tärkeää on, että kilpailupolitiikkaa valvotaan ja pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Toisaalta eilen hän täällä keskusteltiin tästä jaottelusta, ryhmäkanne ratkaisusta ja jatkotoimenpiteistä toisaalta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miksi olette erotelleet nämä aspektit. Jotkut kollegat haluavat nämä yhdestään uudestaan, ja oletteko edelleenkin kannattamassa näiden kahdan, kahden failin erottamista? Ja sitten vielä yksi asia, ja se liittyy Googlein ihan lyhyesti vain. Ramon Tremosalle sanoitte, että ei, asioista ei ole vielä sovittu, mutta jos nyt tutustutaan tähän monimutkikaaseen kysymykseen, ja jos kyselee asioista markkinoiden asiantuntijoilta, niin eiköhän olisi järkevämpää ja yksinkertaisempaa valita hakukoneiden sääntely, kuin että toimittaisin yhden määrävässä markkina-asemassa olevan toimijan ehdoilla. Tällainen kysymys on esitettävä, koska me emme tietenkään tiedä, minkälaisia keskusteluja olette käyneet Googlein kanssa. Me vaan emme voi näitä yksityiskohtia mm, seurata, joten nyt kysyisinkin, että olisiko tar- järkevämpää ottaa käyttöön asetus, jossa käsitellään näitä hakkukoneita. Kiitos. Kiitos herra Schwab. Olen tyytyväinen, että käsittelitte tätä BRICS-kysymystä. Viime viikolla olin Intiassa New Delhissä kolmannessa kilpailuviranomaisten äh, konferenssissa. Siellä oli, olivat mukana viisi BRICS-maata. On hienoa havaita, miten nämä nousevat taloudet kiinnittävät huomiota näihin huolenaiheisiin. Siellä on oltava vahvat kilpailuviranomaiset. Myös kriteerit lähentyvät kehitysmaiden kilpailuviranomaisten kanssa. Nousevien maiden kilpailuviranomaiset seuraavat tarkemmin sitä, mitä me täällä Brysselissä teemme, kuin mitä mitkään muut kilpailuviranomaiset muualla maailmassa. Yhteistyö meidän ja muiden kollegoiden kanssa, Yhdysvallat, Japana, Korea, Australia, Yhdysvallat, yhteistyö on erinomaista. Olen siis tyytyväinen, mutta samanaikaisesti huolissani tarpeesta vahvistaa yhteyksiä EUn ja näiden maiden välillä. Aivan erityisesti kilpailualoilla, sehän on minun vastuukysymykseni. Ensimmäinen sopimus näiden maiden kanssa, yhteisymmärryspöytäkirja, allekirjoitettiin lähestulkoon kymmenen vuotta sitten Kiinan kilpailuviranomaisen Mofkomin kanssa. Kiinassahan on useampia kilpailuviranomaisia. Meillä on oikein hyvää intellektuellia vuoropuhelua kilpailuviranomaisten kanssa Venäjällä. Meillä oli mielenkiintoinen kokous, jossa keskustelimme Gazpromista. That Onko sellainen Venäjällä todellakin olemassa? Kyllä, sillä on paljon vaikutusvaltaa. 3000 tapausta vuodessa se päättää. Meillä on paljon keskusteltavaa keskenämme. He ovat huolissaan valtion tuen valvonnasta ja olen tyytyväinen, että kilpailuviranomainen kiinnittää huomiota myös tähän kysymykseen. Totta kai meillä on myös uudet suhteet Intian kilpailuviranomaisiin, hyvä suhde Brasilian kilpailuviranomaisiin. Ja seuraava tavoitteeni vielä ennen tämän komission mandaatin loppumista on päästä sopimukseen yhteisymmärryspöytäkirjasta Etelä-Afrikan viranomaisten kanssa. Sielläkin on aktiivinen viranomainen. Sitten toinen seikka. Nyt on tunnustettava tämän salin salaisessa keskustelussa. Puheenjohtaja kommentoi, että tämähän menee nettiin. On viivästyksiä siinä, miten parlamentti käsittelee tätä Private Action-direktiiviä. Puheenjohtaja, olin kuulemistilaisuudessa tässä valiokunnassa lupasin parlamentille, että yritetään saada aikaiseksi oikeusperusta yhteispäätösmenettelystä niin, että saamme lainsäädäntöä tällä, tälle alalle. Pääsimme tässä sopimukseen parlamentin, parlamentti äänesti mietinnöstä, jossa pyydettiin toisaalta ryhmä kanteen ja toisaalta yksityisen käsittelyn kanteen välillä. Halusin saada tässä parlamentissa vielä tällä kaudella myönteisen lopputuloksen asiaan. Tein ehdotukseni, tai kollegat tekivät ehdotuksen minun aloitteestani tiettyillä täydentävillä osilla – ne eivät kuitenkaan olleet juridisia luonteeltaan. Tarkoituksena oli edistää keskustelua ja rohkaista jäsenvaltioita hyväksymään kansallista lainsäädäntöä tällä alalla. Ajattelin, että vaikeimmat keskustelut käytäisiin neuvostossa, mutta nyt havaitsenkin, että neuvostossa ensi viikolla on 99 prosenttinen todennäköisyys, että Justus Lipsiuksessa tehdään sopimus yleisestä lähestymistavasta ensimmäisessä käsittelyssä. Täällä on vakavia epäilyksiä siitä, pysyykö parlamentti aikataulussa. Pyydän kaikkia teitä todellakin, ja erityisesti edustaja Swabia, joka on esittelijänä tässä asiassa, auttamaan hyviä keskusteluja, syvällisiä keskusteluja menemään eteenpäin, jotta päästäisiin onnelliseen loppuun vielä ennen kautenne loppua. Minullahan on sitten vielä kuukausia edessä, mutta silloin kun teidän kautenne loppuu, niin olisi hyvä päästä loppuun. No sitten Google-asiasta vielä yksi lyhyt kommentti. Kun vastasin jo edelliseen kysymykseen tästä Varnien kanssa MIF-kysymyksessä tarvitaan sääntelyä. Minä olen sosiaalidemokraatti, en epäile sitä, että säätelyä purettaisiin sellaisissa... Olemmehan me tällaista sosiaalidemokratiaa nähneet. Either one. En ole kumpaankaan porukkaan kuuluva. Olen tässä niin kuin keskiö, ke, keskitienkulkija sosiaalidemokraateissa. No, aivan vilpittömästi sanottuna. En näe, että tässä ha- haku markkinoilla pitäisi tällä tavalla toimia. Monilla on hyvin perusteltuja näkemyksiä, myös vihertäviä näkemyksiä. Toki kaikki ovat vapaita sanomaan, mikä heistä on hyvää, mutta tämä on hyvin monimutkainen tutkimus, enkä pysty ennustamaan, miten tästä monimutkaisesta kysymyksestä saisimme jonkinlaisen yhteyden keskuuteemme niin, että saisimme onnellisen lopun tällä kaudella tai tulevallakaan kaudella. No, uh... Kiitoksia. Nyt vähän tässä sekoitamme järjestöstä EPP, Tonio Kanchan. Taisin varmaankin, taisin varmaankin murhata tämän nimen lausumisen tässä, mutta se on minun etuoikeuteni. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja haluaisin puhua hieman valtion tuista. Uskon, että aivan kuten tämä järkeily nyt tuli tämän Lipsian lentokenttä koskevan tuomion jälkeen, minusta se on hieman hämärtänyt koko tätä puitteistoa tässä mielestäni. Haluaisin aivan yleisluotoisesti kysyä, että Ymmärretäänkö valtiotuella mitä tahansa osallistumista taloudelliseen toimintaan valtion taholta? Minusta näin laitetaan kokonaan nämä julkisen ja yhteisön yksityisen sektorin kumppanuudet, PPP, koska on selvää, että tätä kautta pyritään saamaan aikaan tuottoa, koska muutenhan yksityinen sektori ei osallistu tähän. Ensimmäinen yleinen huomio, olemmeko varmoja, että tällä tavalla emme aseta kriisiin ainoaa järjestelmää, joka tänä päivänä toimii infrastruktuurien toteuttamiseksi? Sitten toinen kysymys. Puhumme täällä kaikenlaisista infrastruktuurien toteuttamisesta, myös kulttuurin puolen museoista ja muusta. Ja yritämme nyt ymmärtää todella kaikki nämä infrastruktuurit ja niiden mukaan lukeminen. Tällä hetkellä äh, jonkin mielivaltaisten päätösten mukaan kuitenkin toimitaan toisin. Nyt kun ajatellaan laajakaista kysymyksiä ja lentokenttiä, en tiedä tulevatko satamatkin sähkö ja vesi, kulttuuriinstituutiot, museot, niihin, niihinkin on viitattu. Ajatellaanko, että sektori toisensa jälkeen, infrastruktuuri toisensa jälkeen katsotaan tällä yhdellä ainoalla asetuksella, vai onko tarkoituksena antaa yleistä sääntelyä jossa määritellään paremmin, mitä valtiotuki merkoittaa, koska se, joka rakennerahastoilla ja kansallisilla rahastoilla ja muilla osallistuu julkisiin hankintakilpailuihin, niin tässähän on vaarana, että, että jo, jo aloitetut työmaatkin vaarantuvat olen nähnyt, että tässä asiassa on suurta sekaannusta myös alueellisille ja kansallisille viranomaisille, koska nyt kaikki on uudelleen keskustelussa. Sitten tapauskohtaisesti joku tekee päätöksen, hyväksytäänkö vai hylätäänkö, ilman että olisi selvää perustaa jonka kautta voitaisiin alusta asti ymmärtää, missä tapauksessa on pidettävä varansa, että onko mahdollisesti eh, jotakin seikkoja, jotka estävät tällaisen tuen antamisen vai ei. En tiedä, voisiko, voisitteko hieman päivittää tietoja ja antaa, antaa tarkempaa tietoa, niin tulee niitä soveltamaan sitten omalla alueellani. No es fácil. La tarea de controlar ayuda Kiitoksia. Ei valtion tukien valvonta mikään helppo juttu Se on hyvin monimutkaista. Joka kerta kun tulee tuomioistuimen tuomioita Luxemburgista, niin ne on analysoitava ja katsottava, missä määrin oikeus käytäntö viittoittaa tietämme ja Euroopan mielestäni meidän on kiitettävä Luxemburgin tuomioistuinta suuresti siitä työstä, mitä se on tehnyt integraation hyväksi historian kuluessa Rooman sopimuksesta tähän päivään asti. Paljon siellä on tehty ja valtion tukien valvonta on välttämätön väline. Että koko ajan päivitetään omaa tietämystä ja kriteeriä valtion tuilla eh, tämän oikeuskäytännön mukaan, joka luo doktriinia ja asettaa rajapylveitä ja luo mahdollisuuksia. Erittäin tärkeä tuomio koski yli Leipzig-Hallen lentokenttää. Se liittyy näihin infrastruktuuriin. On aivan selvää, että meidän on otettava tämä oikeuskäytäntö huomioon. Se alkoi tuosta päätöksestä, mutta se menee sitä eteenpäin ja niitä on, ne on huomioitava, kun arvioimme, kuinka käsittelemme tapauksia, joita meille tulee, kun jäsenvaltiot niistä ilmoittaa tai jos meille tulee valituksia tai jos viran puolesta aloitamme tiettyjen asioiden selvittelyn siinä tapauksessa, että sääntöjä rikotaan. No, joitakin selkeitä elementtejä tässä on. Jos on tällainen PPP, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuussuhde, jossa, jossa julkinen ja yksityinen sektori investoi tasavertaisesti, eli pari passui latinaksi, jos todellakin puututaan tällaiseen investointiin samalta viivalta, niin silloinhan valtion tuosta ei ole kyse, koska on tasavertaiset yhte- olosuhteet. Jos on sellainen PPP-kumppanuus, jossa, jossa yksityinen sektori on ikään kuin vapaamatkustajana ja kaikki riski on valtion puolella, niin silloin asiaa tarkastellaan toisella tavalla. Tai jos on PPP-hanke, jossa riski jää yksityisen sektorin kannettavaksi, niin silloin on sellainen epäilys, että ei tässä valtion osallistumista olekaan, koska yritys, yritys yksityinen puoli ottaa riskin itselleen. Tämä osa kuuluu meidän työhömme ja se on osa meidän vastuutamme. Ja on selvää, että kriteerit eivät ole samoja, kun arvioidaan valtion apumahdollisuuksia tietyn infrastruktuurin rahoittamiseksi, jota kun ajatellaan nämä tilanteet, jotka koskevat 30 vuotta sitten tapahtuneita, kun ei tällaista oikeuskäytäntöä ollut olemassa. Kuinka sitten tulkitaan perussopimuksen kriteerejä, kun niitä tuomioistuimemme tulkitsee? Miten näistä saadaan jotakin ymmärrettävää henkilöille, jotka eivät ole juridisia asiantuntijoita tai joilla ei ole mahdollisuuksia tai aikaa analysoida itse tuomioistuimen oikeuskäytäntöä? valtiotukien uudistuspaketissa hyväksymme asiakirjan, joka koskee valtion tukikäsitettä. Emmekä me voi sitä käsitettä itse keksiä, vaan mahdollisimman selkeällä ja avoimella tavalla tulkitsemme siihen sen, mitä tuomioistuin on valtion tuista todennut tähän mennessä käsitteenä ja näin pitäisi tehdä ennen tämän parlamentin kauden loppua ja te saatte sen kyllä hyväksyttynä pöydällenne ja niin kuin tapaan kuuluu, saatte ensin siitä luonnoksia, kyllä teitä pidetään ajan tasalla ja voitte auttaa meitä niin kuin usein teette. Sitten on olemassa tietyn tyyppisiä infrastruktuureja, joita pidämme vähän kaukaisimpina tällaista lentokenttätyyppisistä rakenteista, kuten kulttuuriinstituutiot, museot, jotka eivät tarjoa palvelua markkinoille, vaan ne tarjoavat tällaisen enemmän valtion keskeisiin tehtävään kuuluvia palveluja. Meillä on tämä yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja tapauksia tältä saralta tulee enemmän kuin aikaisemman vuoden 2005 ryhmäpoikkeusasetuksen muuta. Jokaisessa suuntaviivassa, niin tässä esimerkiksi viittasin laajakaista koskevien suuntaviivojen hyväksymisen viime vuonna ja viittasin, että ensi vuoden puolen väliin asti hyväksymme suuntaviivat, jotka koskevat tutkimusta, innovointia, niin energiaa ja ympäristöä. Täällä puhumme infrastruktuureista, tutkimusta varten, energiaa, perusrakenteista ja siellä vahvistamme kriteerit, jotka perustuvat oikeuskäytäntöön ja selvennämme oikeuskäytäntöä ja autamme niitä, jotka tarvitsevat mahdollisimman suurta oikeusvartuutta. Teemme selväksi sen, mikä on ja no, mikä ei ole sitä. niin aivan kuten tuomioistuimissakin eri tasoilla tapahtuu, niin kilpailukysymyksissä, kun valvotaan valtiotukea, meidän päätöksemme ovat tapauskohtaisia. Olemme asettaneet tällaisen de minimis tason, jonka alapuolella ajattelemme, että mitään tukea ei ole. Ja analysoimme sen, sen pohjalta. Sitten meillä on nämä ryhmäpoikkeus yleiset ryhmäpoikkeusasetukset, eli kyseessä on tuki, mutta sitä ei tarvitse etukäteen ilmoittaa, tulkitkaa vain sääntelyä ja minä kyllä luotan teihin. Ellei sitten joku tulkitse niitä väärin, niin sitten on katsottava, mistä on kysymys. Sitten on raja, jonka yläpuolelle menevät tapaukset on tapauskohtaisesti tutkittava ja on pyydettävä jäsenvaltioita ilmoituksen näistä asioista ja meidän on tehtävä siitä päätöksemme. Ja pyrimme toimimaan mahdollisimman johdonmukaisesti tietenkin perussopimuksen kanssa ja myös on huomioiden oikeuskäytäntö, mutta aina niin, että, että on hieman epävarmuusmarginaalia, kunnes päätös on hyväksytty. Jos päätöksen jälkeen joku valittaa ja vie menet Luxemburgiin, niin sitten epävarmuus pitkittyy niin pitkään, kunnes tuomio, tuomioistuimelta saadaan. Mutta näinhän tämä on elämää, ei se ole vain tähän asiaan liittyvä. Kiitoksia. SND ryhmän nimissä, mikäli jotain kysymysmerkkejä ei vielä jäi, niin Antalin Persedon. De, de la Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission puheen, varapuheenjohtaja. Hieman selvennyksiä pankkiunionista ja vanhingon korvauksista. Uni, pankkiunionista haluaisin, että täydentäisitte hieman pohdintojanne, koska kilpailulla tulee olemaan erittäin suuri rooli siirtymäajan aikana, kunnes tällainen yhtenäinen valvontamekanismi saadaan valmiiksi. Onko vakaus ja markkinoiden integraatio ja kuluttajien suoja tärkein? Se on tärkeää, että vakauden kannalta joita voidaan toimia no, nopeasti hätätilanteessa, nykytilanteessa. Sitten markkinoiden integroinnista Tarvitaan tasapainoisia ratkaisuja kilpailualalla. Espanjassahan meillä oli tietyt olosuhteet. On, on, tullaanko käyttämään samoja ja olosuhteita muuallakin. Sitten veronmaksajista ja pankin uudelleen rahoittamisen pääomittamisesta julkisin varoin. Sen, että on pyritty yksityistämään tätä julkista osuutta No ei varmaan, tässä määräajat sopivia. Sitten vielä vahingonkorvauksista olen tyytyväinen, että komissio on pyrkinyt tulkitsemaan parlamentin tahtoa. Nyt parlamentti voi antaa oman tulkintansa Me vastaamme tähän haasteeseen, mutta haluaisimme tasapainottaa näitä lievennysohjelmia ja vahingonkarvauskysymyksiä. Tällaista keskustelua on käyty, missä määrin lievennys ohjelmat ovat tärkeitä, jotta kartelleja saadaan kiinni. Onko teille tästä tietoa? Voisiko komissio antaa meille jotakin tietoa siitä, millaisia vaikutuksia lievennysohjelmilla on kartellien torjunnassa? Voidaanko kartelleille asettaa sanktioita ilman näitä ohjelmia? Yes, Antolin. Suuret kiitokset, Antolin. Ensinnäkin yksi selvennys. Sanoin, että nämä suuntaviivat pankkien julkisen tuen suuntaviivoja ajatellen ja muuta rahoitussektoria varten, jotka astuvat voimaan elokuussa, niin ne ovat siirtymäkauden aikana, mutta ei uloita enää siihen vaiheeseen, kun meillä on yhteinen valvoja, vaan ne ulottuvat sille kaudelle, kun ollaan rakentamassa tätä pankkiunionia, niin sekä sitten kaikki pankkiunionin elementit. Ja loppujen lopuksi on sitten nähtävä, ovatko nämä suuntaviivat vielä valideja, mutta koskaan tulee, ei tule pank- käymään niin pankkiunionin tai puolikkaan pankkiunionin kanssa, että, että komissiolla ei olisi enää yksi nomaista toimivaltuutta valtiotukikysymyksiä. Tämä on perussopimuksessa ja sitä ei pidä kenenkään kyseenalaistaa ja sen on oltava selvä. Aivan kuten kukaan ei kyseenalaista EKVn riippumattomuutta sille määrityissä, perussopimuksen määrityissä tehtävissä hätätilanteessa. Valitettavasti kriisin alkupuolelta meillä on kokemusta rahoituslaitoksista, jotka yhdessä yössä jäävät aivan ilkosilleen, eivätkä enää pysty rahoittamaan omaa toimintaa ja jäävät täysin vaille omaan ja jarvitsevat yhden yön jälkeen ja varsinkin yöstä, Eli ennen kuin markkinat avautuvat, niin ne tarvitsevat valtavan määrän julkista tukea. Komissio toimii niin kuin se on toiminut. Se tekee hyvin vaikeita päätöksiä yhden yön aikana tai viikonlopun aikana. Toivomme, että näin ei enää käy ja toivomme, että nämä päätökset, joita nyt on tehty, että parlamenttikin on aktiivisesti päätöksentekoon osallistunut ja päätöksiä on vielä tekemättäkin, ja toivomme, että näin ei enää käy, tai jos niin käy, niin kyseessä olisi sitten aivan aivan poikkeuksellinen tapaus, eikä pikemminkin sääntö, niin kuin vuoden 2008 loppupuolella ja 2009 alkupuolella kävi. Oli miten oli, jos näin on, niin viestintä valvojan ja keskuspankin välillä silloin, kun se ei ole vielä valvoja tai kun se on rajoitetulla tavalla valvoja ja sitten valvon valtiotuista vastaavan valvojan kanssa viestinnän on oltava välitöntä ja ei tässä ole mitään ongelmaa. Me tiedämme kyllä, että EKP ja komissio tietää sen parhaiten kuin, paremmin kuin kukaan muu, koska olemme näin tehneet ja jatkamme näin tarvittaessa. Kuitenkin joissakin tapauksissa jokin jäsenvaltio ja tällaista on tapahtunut, mutta toivomme, että näin ei enää käy sitten, kun vastuutaso nousee euroalueella tai euro plus alueella. Että todella on käynyt niin, että, että on esitetty, että pienten rahoituslaitosten tilan vaikutukset voisivat olla järjestelmää vaikuttavia ja näin voitaisiin kiertää sääntöjä. Uskon, että pankkiunionin ensimmäisten pilarien myötä voidaan tällainen välttää merkittävällä tavalla, koska silloin kannustimet erotetaan toisistaan, eikä eurooppalaisilla valvojilla tule tällaista kannustinta olemaan, niin kuin jossakin tapauksessa kansallisilla valvojilla on saattanut sellainen kannustin olla, koska ongelmat olivat keskittyneet sinne eikä laajemmalle alalle ja ja se, joka ongelmista, ongelmien, valvo, ongelmien äärellä, ja toivomme, että näin ei enää käy mutta jos jossakin vaiheessa havaitaan rahoitusvakauteen liittyviä riskejä, niin meidän suuntaviivojemme alu, avulla ennen kuin eh, niin meidän on todella suuntaviivoja. Tästä en nyt muista, mikä kohdan numero on, mutta siinä on todettu, että mikäli rahoitusvakausongelmia on, niin to, suositellaan kiireellistä nopeaa toimintaa. Näin on, mutta se on poikkeus, se ei voi olla sääntö kansalaisten veronmaksajina ei pidä tällaista säännönmukaisesti hyväksyä. Ja meidän ei kansallisten edustajina pidä hyväksyä sitä, että kansalaiset taas kaivelevat lompakkoaan, kun tällaisia ongelmia tulee. Vaan ensisijaisesti ja varsinaisesti panoksia tarvitaan niiltä, jotka ovat lähellä ongelmaa, eli osakkeenomistajat ja kyseisen rahoituslaitoksen velkojat, eli nämä hybridi tuotteiden omistajat ja, ja pääomalainan haltijat. Niin, herra Lambert viittasi tähän asiaan. Haluan mahdollisimman kunnolla ja valmistella tätä asiaa osittaisia kansallistamisia on ollut ja tällä kriisin ollessa tällaista tapahtui, tietää vielä tie on vielä pitkä, mutta on tapauksia, joissa tiettyjä pankkeja piti pääomittaa varon, veronmaksajien varoin. Valtioiden takkuiden määrä on kuitenkin valtavasti vähennetty, ja alun perin ne mahdollistetaan. Ja silloin kun niitä, niitä sallittiin, niin vain kolmas osa kaikista valtioiden takuista tosiasiallisesti myönnettiin. Ja näistä, niin kuin aikaisemmin sanoin, hyvin pieni osa pitisi muuttaa sitoumuksista maksusitoumuksiksi ja vahinkotapauksiksi. 2009 oli muistaakseni se huippuvuosi. Ja siitä alkaen vuoden 2012 loppuun asti avoimien takeiden määrä aleni vielä kahdella kolmannekselle. Sitten pikkuhiljaa tilannetta sopeutetaan, mutta paljon, paljon riskiä vielä on veron äh, maksajien harteille. On myös tuloja, jotka ovat menneet valtioiden kassaan takeistahan on tällaista tuloa tullut ja se on mennyt kassaan ja jos sitten pankki on ollut osakkeen omistaja, niin se on saanut siitä osinkoa. Tai sitten on ollut näitä hybridejä, niin sanottuja kokoja, joissa vähimmäistulotaso on ollut hyvin korkea. 150 miljardia tuloja on tullut. Mutta kun verrataan sitä kaikkiin veronmaksajien riskeihin, niin aika suhteeton tilanne. Tässä on vielä sitten nämä lievennysohjelma. Samaan kuin sanoin Salvalle Mifseistä, niin samaan sanon teille. Me voisimme järjestää kokouksen ja käsitellä tämä perusteellisesti, tapauskohtaisesti ja viitaten tiettyihin kartelitapauksiin. Kohta neljä vuotta olen ollut kilpailua komissaaria. Olen havainnut, että on aivan välttämätöntä siinä tapauksessa, mikäli lievennysohjelmat eivät toimi, niin niin, niin siis nämä ohjelmat ovat aivan välttämättömiä. Jos niitä ei ole, niin meidän toimintamahdollisuudet laskevat merkittävästi. Otetaan vaikka tapaus, jossa kyseessä on yritys, joka on mahdollisesti järjestänyt kartellin. Kun tämä kyseinen yritys tuo meille asiat esille, niin voi olla, että tästä hyvästä se voidaan vapauttaa näistä sakoista ja ilman, ilman tällaista välinettä on aivan mahdotonta torjua karteleja. Bertot. Sitten EPP nimissä Bertot. Okei. Okay. Sono gli errori di chi è deputato dopo pochi mesi. Niin, olen täällä vasta vähän aikaa ollut, anteeksi vain. Niin kuuntelin tätä esitystä Haluaisin esittää argumentin, joka on ehkä vähän teidän toimintanne ja komission jäsen Barnien toiminnan rajoilla, ja se koskee näitä käyttöoikeussopimuksia. Kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti Italiassa, halutaan vapauttaa resursseja, jotta voidaan saada investointeja, suuria julkisia hankkeita varten. Tiedämme, että monet näistä investoinneista rahoitetaan tarjouskilpailujen avulla käyttöoikeus, nämä käyttöoikeussopimusten haltijat sitten rahoittavat näitä hankkeita omalla pääomallaan. Sitten kun käyttöoikeuden haltijat ovat lähellä sopimuksen loppua, niin ne eivät oikein voi osallistua ja siksi harjoitukset, nämä, nämä hankkeet jäävät, ikään kuin jäädytetään. Pohdinkin, että pitäisikö olla sellaisia välineitä, joilla voitaisiin pidentää käyttöoikeussopimuksia. Niitä voitaisiin rahoittaa nämä hankkeet ja saada takeet hankkeen rahoitukselle. Ja näin Tällä pidentämisen kautta voitaisiin vapauttaa käytettävissä olevat resurssit, jotka ovat käytettävissä ja joita voitaisiin hyödyntää infrastruktuuria varten. Ja kun tarjouskilpailu on ja asianmukaisesti käytetty, mutta varat ovat jäädytettyjä, koska nämä käyttöoikeuden haltijat eivät voi tarjota tarvittavia pankkitakeita. Gracias, señor Bertot. Como usted ha dicho, eh, está entre el... Kiitoksia Roberto. Kuten sanoit, että tämä on vähän kilpailu- ja sisämarkkinakomission väleissä ehkä enemmänkin tuolla Barnierin puolella, sääntelyn puolelta. On aivan selvää, että se, jo, jolla on oikeus ehdottaa parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöä. Tällä alalla on sisämarkkinaa asioista vastaava komission jäsen. Mutta kun ajatellaan jo myönnettyjen käyttöoikeussopimusten hallinnointia, niin kyllähän siinä voi olla väärinkäytöksiä. Saattaa olla enemmän tai vähemmän implisiittistä valtion tukea ja näissä tapauksissa voidaan käyttää mitä tahansa välinettä, joko antitrust-välinettä tai valtioiden tukivalvontavälinettä omalta alueelta, niin voidaan katsoa mitä oikein tapahtuu. ei tästä välttämättä tule virallista tutkimusta, mutta voi olla asia, joka kiinnittää komission jäsenen huomioon silloin, kun tietyn maan tiedotusvälineissä sanotaan, että pidennetään käyttöoikeussopimusta sopimuksen haltijan hyväksi ilman, että kuitenkaan aloitettaisiin tällaista tarjouskilpailua niin, että kaikki mahdolliset e- kandidaatit voisivat tehdä oman tarjouksensa – ja näin taattaisiin julkinen etu. Jos se, joka alun perin sai sopimuksen, niin voi edelleen yksinomaisesti jatkaa oikeuden hallussa pitämistä, josta sille tulee taloudellisia etuja, niin silloinhan tämä voi olla kätketty valtion tuki, ja silloin meidän on puututtava tilanteeseen tavoilla. Toisen tyyppinen tilanne, jossa käyttöoikeussopimusjärjestelmän kautta kompensoidaan liiallisesti tietystä palvelusta, jota myöskin voidaan tulkita valtion tueksi. riippuen siitä, millä tavalla käyttöoikeussopimus on myönnetty tai kuinka oikeudenhaltija toimii, niin saattaa olla viittauksia aseman väärinkäyttöön, mutta erityisesti voimme puuttua valtion tukikysymyksiin, mutta emme varsinaisena sääntelijänä, vaan, vaan jälkikäteisenä väärinkäytösten valvojana lainsäädännön äh, soveltamisessa. Kiitoksia lopuksi edustaja Steiner. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Muut kollegat ovat käsitelleet päivän polttavia kysymyksiä. Minä haluaisin nostaa esille sen, mitä tapahtui Skotlannin hallinnon ehdotuksen suhteen itsenäisyyspyrkimyksissä. Siellä pohditaan suhdetta Euroopan unionin. Hallitus haluaa käyttää artiklaa 48. Tämä ei varmaankaan tule teille yllätyksenä, että Skotlanti haluaa itsenäisyyttä. 48 artiklaa halutaan käyttää neuvottelujen pohjana halutaan pitää kiinni olemassa olevista poikkeuksista, joita Isolla-Britannialla on euron Schengenin suhteen, ja halutaan pitää kiinni myös maksualennuksen suuruudesta. Katsotaan, että Skotlanti voisi olla 29. jäsenvaltio vuonna 2016 kansanäänestyksen järjestämisen jälkeen. Haluaisin kysyä teidän näkemyksiänne tästä aiheesta. Onko mahdollista, että uusi jäsenvaltio liittyy EU-hun ilman tällaista liittymisneuvottelua ja ilman sitoumusta euroon? Ja onko jäsenyyksiä tulossa tämän puolentoista vuoden kauden aikana? Paljon kiitoksia. Suoran tai epäsuoran yhteyden löytäminen teidän kysymyksenne minun asemani välillä, niin no, en nyt heti löydä sitä, mutta niin kollega Lammerts, jos minä nyt saisin puhua. Oli miten oli, komission jäsenenä ja poliitikkona sanoisin, että jos tämä kysymys asetettaisiin sille, joka joutuisi vastaamaan kaikkien eurooppalaisten puolesta. Mitä haluaisin hänen vastaavan? No, hän sanoisi, että minun pitäisi rohkaista skotti ja äänestämään itsenäisyyttä vastaan ja toisaalta taas jos tulos olisi itsenäisyyden puolesta, valitettavasti, ja he huomaisivat, että he olisivat saman tien Euroopan unionin jäseniä. Gracias, señor vicepresidente. Suuret kiitokset, herra varapuheenjohtaja. Tähänpä päätämme. Jaha, herra Lam- Lamberts. Problem of Katsotteko, että tässä on kilpailuongelma Katalonian, Skotlannin, Padanian ja äh, muuten suhteen niin, että on epäreilua kilpailua tämän kansanäänestyspäivämäärän suhteen? Communities, you only quarter epäilenpä, että, että belgialaisena mainitsen näitä yhteisöjä, vaan ainoastaan alueet. On, no, sot. niin, kiitoksia joka tapauksessa komission puheenjohtajana puheenjohtajalle So, seguimos con el orden del día, que es el... Niin, jatketaanpa eteenpäin. Esityslistalla kohta 13. Esityslistalla käsittelemme eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja käsittelevän mietintöä esittelijänä Rova Kratsa. Hän on paikalla ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saan todeta seuraavaa. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin oma lähestymistapani on hyvin positiivinen. Tästä keskustellaan nyt toistamiseen ja tähän liittyen järjestettiin hyödyllinen kuulemistilaisuus. Kuten sanottu, lähestyn asiaa hyvin positiivisessa hengessä me voimme tukea komission ehdotusta. Kyse on vaihtoehtoisista rahoitusvaihtoehdoista. Ja tässä vielä paneuduttiin yhteen nimenomaiseen välineeseen ja tärkeää on sanoa, että kyse on todellakin pitkäaikaissijoitus- ja rahoitusjärjestelmistä. Pitkäaikaisista sijoitusmahdollisuuksia ei tällä hetkellä Euroopan unionin alueella ole tarjolla. Ja kun katsotaan komission ehdotusta, niin se luo puitteet tälle toiminnalle ja tämä tarkoittaa sitä, että tarjotaan sijoittajille, myöskin ulkomaisille sijoittajille tietynlaisia takeita. Kyse on todellakin siitä, että tämä järjestelmä tunnustettaisiin kaikkialla Euroopan unionissa ja tämä ikään kuin houkuttelee sijoittajia kuluttajia sekä Euroopan unionin sisällä että unionin ulkopuolella toimimaan unionin alueella. Lisäksi saanen muistuttaa teitä siitä, että myöskin piensijoittajilla pitäisi olla sijoittamismahdollisuus olemassa. Me tiedämme, että rahoituksellisia mahdollisuuksia on olemassa kriisistä huolimatta – ja monet vielä odottavat, mitä pitäisi tehdä, eivät tiedä vielä, miten tulisi sijoittaa varoja. Tämä pätee erityisesti piensijoittajiin. Huolenaiheita liittyy eläkerahastoihin ja eläkejärjestelmiin. Tähän liittyen haluttaisiin pitkäaikaisia sijoituskohteita ja tästäpä syystä onkin hienoa, että tällainen rahastojärjestelmä on suunnitteilla. Näin voimme puuttua näihin olemassa oleviin ongelmiin. Mitä tulee esitettyihin tarkistuksiin, niin ne liittyvät lähinnä siihen, että sijoittajilla pitäisi olla mahdollisuus sijoittaa pörssinoteerattuihin PK-yrityksiin. Jopa 75 prosenttia olisi tässä rajana. Mitä tulee näihin pörssin noteerattuihin PK-yrityksiin, niin nekin ovat riippuvaisia rahoituksesta. Ja he tarvitsevat myöskin eräänlaisia pörssin tarjoamia takeita. Eli kyse olisi markkinoille tarjolla olevasta virikkeestä. Me tarvitsemme tietenkin myöskin tietoa tämän rahaston kestosta. On tietenkin selvää, että tätä ei voida soveltaa haman tulevaisuuteen, vaan mahdollisuutena on jatkaa järjestelmää tai keskeyttää, mikäli näin vaaditaan. Eli projekti ehkä vaatii pidemmän toimintaajan, ja jos se on jopa tuottoisa, niin silloin tätä aikaa voidaan jatkaa. Ja mitä tulee piensijoittajien osallistumismahdollisuuteen, tässä suhteessa voidaan käyttää joustomekanismia, sillä faktahan on se, että lyhyt aikainen järjestelmä ei ole hyödyllinen piensijoittajille. Uudessa ehdotuksessa on määräyksiä, jotka antavat mahdollisuuden sellaiselle toiminnalle, että tiettyjen ehtojen toteutuessa osuuksia voidaan ostaa takaisin ja silloin on mahdollisuus siirtää nämä osuudet eteenpäin, mutta se edellyttää juuri tätä joustomahdollisuutta suhteessa piensijoittajiin. Ja sitten nämä verotukselliset etuudet ja kannustimet. Kaikkea ei tietenkään voida pitää sitovana, mutta meidän mielestämme on paikallaan, että tässä sanottaisiin, että valtion takeita tai verohelpotuksia voidaan myöntää, jotta nämä järjestelmät olisivat myöskin houkuttelevia. Lisäksi meidän täytyy katsoa, miten pankit toimivat, eli jos pankit haluavat toteuttaa pitkäaikaisia investointeja, niin se voi olla tällä hetkellä aika lailla hankalaa. Meidän täytyy vain varmistaa, että pankit ikään kuin reagoivat asiakkaiden toiveisiin. Sijoitusrahastoihin liittyen puhe voi olla myöskin aluekehitystoimista, sosiaalisista hankkeista ja tässä yhteydessä täytyy pohtia, että miten tällaisia hankkeita voitaisiin tukea. Mitä tulee projektikohtaisiin joukkovelkakirjoihin, niin meidän täytyy katsoa juuri sitä, miten järjestelmä voitaisiin toteuttaa. Ehkäpä tässä täytyy käyttää eriytettyä lähestymistapaa, mutta onhan meillä olemassa niin sanotut eurooppalaiset verkostot. Suuret eurooppalaiset hankkeet, niihin liittyen pitäisi luoda jonkinlainen linkitys rahoituskannustimien aikaansaamiseksi. Tämän tyyppisistä sijoitusrahastoista puhuttaessa täytyy pohtia myöskin linkitystä Solvensi 2 tekstiin liittyen. Meidän täytyy varmistaa, että sijoitukset ovat turvattuja, mutta toisaalta tässä täytyy huomioida myöskin sijoittajien riskinottohalukkuus. Tarkkana täytyy olla myöskin sen suhteen, että nämä rahastot tarjoavat vaihtoehdon ja siksi meidän ei pitäisi estää tällaisen vaihtoehtojen markkinoille tuloa. Mitä tulee alueelliseen ulottuvuuteen, niin siihen viittasin jo puheenvuoroni alussa. Ja mitä näihin tarkistuksiin tulee, niin niistä voidaan nyt keskustella, mutta haluaisin tietenkin kuulla, mitä muut kollegat ovat asiasta mieltä, jotta saamme todellakin vakaan tekstin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia sitten eh, edustaja Kadrawi. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin esittelijää tästä alustuksesta ja hänen tekemästään työstä. Haluaisin todeta seuraavaa. LTIF voi olla hyödyllinen väline me tarvitsemme sellaisia välineitä, jotka antavat meille mahdollisuuden pääoman keräämiseen ja jotta niitä voidaan investoida yrityksiin, erityisesti hankkeisiin, jotka tarvitsevat pitkäaikaisrahoitusta. Tällä hetkellä pankkisektorilta on vaikeaa saada varoja tällaisia hankkeita varten. Eli positiivinen suhtautuminen lähtökohtaisesti, mutta tietyiltä osin tekstiä täytyy tarkentaa esimerkiksi tämän passijärjestelmän toteutettavuuden suhteen ja että järjestelmää voidaan myöskin turvallisin mielin toteuttaa. Nämä rahoitukset, rahastot ovat sekä yksityisten sijoittajien että instituutioiden käytettävissä, mikäli he haluavat investoida pitkäaikaisjärjestelmiin, mutta me tiedämme, että piensijoittajat eivät ole halukkaita sijoittamaan mihinkään 15 vuoden kestoisiin hankkeisiin. komission ehdotuksessa puhutaan muun muassa piensijoittajien valistamisesta olemassa olevien riskien suhteen. Kyllä me tarvitsemme tässä jonkinlaista joustoa ilman, että tämä jousto johtaisi siihen, että hankkeiden rahoitus uhkaisi karjutua. Tässä puhutaan ammattimaisten ja piensijoittajien välisestä erosta, Toden totta, tässä on mahdollisuus myöskin vetäytyä hankkeesta aika, aikaisemmassa vaiheessa. Mutta herää kuitenkin kysymys, miten voidaan varmistaa, että rahoitus on turvattu koko hankkeen eliniälle. Ja sitten täytyy katsoa, että ketkä voivat sijoittaa tällaisen hankkeeseen ja ketkä eivät. Ehkäpä komissolta voitaisiin kuulla, että missä määrin piensijoittajat voisivat toimia tällaisissa pitki, pitkäaikaishankkeissa? Onko heidän roolinsa marginaalin vai onko mahdollista, että piensijoittajien rooli voisi olla hyvinkin keskeinen? tämä ennenaikainen vetäytyminen hankkeesta on ehtoihin sidottu. Esimerkiksi jos rahoitusosuus on vain 15 prosenttia, se on ehkä asia, jota täytyy vielä tuonempana tarkastella. Toinen tärkeä asia liittyy näihin sijoituskohteisiin. Infrastruktu- laadukkaisiin infrastruktuuriin viitataan täällä sairaaloihin, vankiloihin, kouluihin, sosiaalisiin infrastruktuurihankkeeseen, rakentamis- asuntorakentamiseen. Mutta en nyt tiedä, että pitäisikö tätä soveltamisalaa laajentaa näin vahvasti, koska tässä on olemassa tiettyä riskitekijöitä. Olen kylläkin esittelijän kanssa samaa mieltä, että myöskin pörssinoteratut pk-yritykset pitäisi ottaa tähän listalle mukaan. Kysehän on kuitenkin pitkäaikaissijoituksesta. Esittelijä sanoo, että osuuksia voidaan myydä ja ostaa toissijaisilla markkinoilla, sekundaarimarkkinoilla. En kylläkään tiedä, miten tämä käytännössä toteutuisi miten näitä osuuksia arvostetaan. Pitäisikö yrityksen sitten olla EU-ssa toimiva silloin, kun se voi saada luvan sijoittaa tällaisiin ELTIF-rahastoihin? meidän pitäisi katsoa ehkäpä riskipääoma-asetuksessa mainittuja argumentteja. Se voisi sopia myöskin tähän yhteyteen. Sitten vielä pari huomiota. Esittelijä sanoo, että rahaston kestoa voidaan pidentää tai lyhentää hankkeeseen liittyvien tekijöiden muuttuessa. Periaatteessa meillä ei ole sitä vastaan, mutta meidän täytyy katsoa, miten se käytännössä toteutettaisiin. Ja lopuksi ryhmäni kannalta tärkeä asia on avoimuus. Silloin kun rahastoihin investoidaan, niin sijoittajille pitäisi olla riittävästi tietoa käyttö, käytössään muun muassa rahaston hallinnointiin liittyen. Tässäpä muutamia huomioita. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä tähän lähtökohtaan mutta tiettyihin kohtiin voimme esittää vielä kommentteja ja tarkennuksia, mutta yleisesti ottaen olemme luottavaisia sen suhteen, että tästä saadaan hyvä ehdotus aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Alden nimessä Philip de Backer. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Jo ensimmäisessä näkemysten vaihdossa, joka oli muutama viikko sitten, nostin esille sen, että komission aloite on tervetullut tästä uudesta säätelykehyksestä Voin yhtyä komission näkemykseen, monet kollegatkin markkinatoimijat ovat sitä mieltä, että meillä on aukko pitkäaikaisissa sijoituksissa, kun ajattelemme näitä pitkäaikaisia sijoitusrahastoja, infrastruktuurirahoitusta ja niin edelleen. Tämä voisi tuoda uutta virtaa talouteen ja myös ympäristön kannalta se voisi luoda kestävää kasvua. Me todella tarvitsemme tätä. me myös luotamme pitkälti Euroopan unionissa pankkiluototukseen. Tästä pitäisi päästä pois ja saada moninaisempaa rahoitusta markkinoilta. Tässä myönteiset seikat. Myös pari kolme kommenttia esittelijälle sen suhteen, miten ehdotusta voitaisiin vielä parantaa. Me tiedämme, että pitkän aikavälin rahoituksesta on puutetta. On ammattisijoittajia, jotka ovat vetäytyneet, jotka olisivat kiinnostuneita tällaisista infrastruktuuri- kiinteistösijoituksista, mutta he jäävät syrjään useistakin syistä. He välttelevät riskiä entistä enemmän ja samanaikaisesti uudet säännökset heitä, heidän toimintansa rajoittavat. En vetoa, että poistettaisiin näitä sääntöjä ja vapautettaisiin markkinoita tältä osin, mutta samanaikaisesti katson, että pitäisi ottaa huomioon se, että tiettyjä esteitä on, jotka voivat estää tällaisten pitkäaikaisijoitusrahastojen käyttöönottoa. Ja pitäisi pohtia, miten näitä ELTIF-rahastoja ja muita säännellään. Meillä on myös ehdotuksia, joita olemme tukeneet, jotka liittyvät tähän, ja LTIFit kyllä täyttävät monet kriteerit, joita olemme asettaneet tälle alalle. Tämä on väline, jolla myös piensijoittajat voisivat äh, tulla mukaan. Minä itse katson, että toistaiseksi he eivät voi toimia näiden kautta. Meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko jaamme tämän ehdotuksen kahteen ja meillä on kahden tyyppisiä rahastoja. Ehdot olisivat hyvin tiukat ja selkeät ja näihin voisivat äh, sitten ammattisijoittajat äh, osallistua ja sitten piensijoittajan osalta olisi toisenlaiset säännöt, toisenlainen rahasto. Sitten voisi olla tällainen rahastojen rahastojärjestelmä, joka voisi olla äh, järkevämpi ratkaisu, jotta ehdotus on johdonmukainen. Mutta mielelläni kuuntelen muita ratkaisuvaihtoehtoja. Ei voida myöskään omaksua sitä, että sama koko sopisi kaikille. On ero ammattisijoittajien ja piensijoittajien välillä ja pienten ja äh, suursijoittajien välillä. On eroja sen suhteen, miten, äh, minkälaisella aikataulutuksella sijoitetaan. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon oikeastaan keskustelu muuttuu sen suhteen, mitkä omaisuuserät voivat olla mukana näissä rahastoissa? Ovatko nämä vain pitkän ajan sijoituksia vai huomioidaanko myös pk-yritykset? On myös puhuttava tästä rahastojen rahastosta. Tiettyjä seikkoja pitäisi vielä hieman viilata, mutta uskon, että esittelijä on valmis äh, keskustelemaan ja ottamaan nämä huomioon. Voisimme saada enemmän joustavuutta toisaalta piensijoittajien ja toisaalta institutionaalisten sijoittajien suhteen. On odotettava tasapaino ja on huomioitava myös kolmansien maiden tilanne. On varmistettava, että tällainen sääntely on yhdenmukaista aiemman lainsäädännön kanssa. Emme saa luoda lisää markkinoiden vääristymiä tai sitten epävarmuutta markkinoille. Senior De Backe. Kiitoksia, herra De Backer. Sitten vihreistä. Edustaja Philip Lambert. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, kun otamme huomioon, että täällä on kolme belgialaista varjoesittelijää, niin osoittaako sitäkin jotakin eh, meidän talletuksistamme, säästöistä ja niiden suojasta. kyllä ää, eh, Kratsakin voi vielä belgialaiseksi pyrkiä. Meillä on komission ehdotus, tarvitaanko tällaista. En lähde toistamaan sitä, mitä jo kuulimme, ja olen pitkälti samaa mieltä. Voin siirtyä tiettyihin seikkoihin, joissa tarvitaan vielä jonkinlaista viilausta. Ensinnäkin näiden rahastojen mahdollisuus sijoittaa yrityksiin. Me sanomme, että miksikäs ei, erityisesti kun Esimerkiksi eh, tällainen riskipääomarahasto ei voi sijoittaa pörssilistattuihin yrityksiin. Tämän kenties pitäisi olla mahdollinen tällaiselle ELTIF-rahastolle. Toinen seikka. Piensijoittajien kohtelu. Olen Filipin kommenteista samaa mieltä kun luodaan uuden tyyppinen sijoitusrahasto, joka varataan institutionaalisille sijoittajille, jos me haluamme saada myös yksittäisten henkilöiden säästäjien rahaa, joko yhteisijoitusrahoitusten rahastojen kautta tai sitten eläkerahastojen kautta. Mehän tiedämme jo, että Euroopan lainsäädännössä suojamekanismit, joilla suojellaan kuluttajia, jotka koskevat esimerkiksi eläkerahastoja, voitaisiin ottaa käyttöön eikä lähteä keksimään uudelleen pyörää silloin, kun kyse on tällaisesta pitkäaikaissijoitusrahastoista. Tämä ratkaisisi tämän varhaisen lunastamisen ongelman. Yhteisijoitusrahastojen yhteydessähän tämä ongelma on jo ikään kuin ratkaistu. No sitten viittaus siihen, että pitäisi sopeuttaa Solvenssi 2 sääntöihin tätä me olemme olleet liian löyhiä Solvenssi kakkosessa mielestäni, eli pitäisi mennä pidemmällekin niin, että pitkäaikaissijoitukset olisivat mahdollisia. Me emme kannata tätä vaihtoehtoa. Sitten kolmansien maiden sijoittajat ja pitkän, pitkäaikaiset sijoitukset kolmansista maista, miksikä ei. LTIF-rahastoja voidaan kaupitella myös unionin ulkopuolella, mutta ehdotuksen tavoitteena on ennen kaikkea suosia pitkän aikavälin sijoituksia Euroopan unionin sisällä. Toki voidaan todeta jotakin myös siitä, että pitäisi olla mahdollista sijoittaa LTIFeihin Euroopan unionissa, koska täällä todella tarvitaan sijoituksia ja taloudellisen toiminnan elvyttämistä. Tämä pätee myös energiavalintoihimme. No sitten kysymys, joka mahdollistaisi tämän äh, keston muuttamisen pitkäaikaissijoitusrahastoissa. Tämä on tärkeä kysymys. Äh, pitää olla selkeät säännöt siitä, miten toimitaan silloin, kun hanke tulee tiensä päähän ennen kuin tällainen rahasto taas äh, tulee eräpäivään. Eli täytyy katsoa, mitä tapahtuu silloin, kun hanke tulee ennen sijoitusrahaston määräaikaa päätteeseen. No sitten esittelijän ehdotus siitä, että voitaisiin käyttää myös näitä hankejoukkovelkakirjalainoja tai obligaatioita kehityspankki hankkeissa, esimerkiksi Euroopan investointipankin välineen ja niin edelleen. Epäilyksiä meillä on siinä, miten pitkäaikaisijoitusrahastoilla voisi olla mahdollisuus lainata. Ja silloin kun lainat ja niiden maturiteetti ei vastaisi tätä rahaston maturiteettia. Rahastot voisivat oma, omia pääomiaan lainata, mutta me olemme kyllä varsin skeptisiä tällaisen lainausmahdollisuuden suhteen. Emme oikein näe missä tapauksissa nämä rahastot voisivat tällaista lainausta toteuttaa? Tämä kyllä johtaisi epävarmuuteen markkinoilla ja kenties myös hyvin, hyvin lyhyen aikavälin toimintaan, joka ei vastaa kyllä pitkäaikaissijoitusrahastojen periaatteellista tavoitteen asettelua. Uskon, että on mahdollisuus löytää sopimus tässä mietinnössä, joka varmasti saa tuekseen laajan enemmistön. Kiitoksia herra Lambert. Sitten lopuksi vielä Rava Kratsa. Puute. Niin, haluatteko vielä puheenvuoron komissio? Halu, haluaako komissio sanoa jotakin? Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Uh, äh, I, we, we have been asked to... Kiitoksia. Meiltä on pyydetty tietoa sen suhteen, miten yksityissijoittajat ovat halukkaita investoimaan LTFeihin. Me olemme tarkastelleet näitä markkinoita. Saksassa tilanne on seuraavanlainen. Jopa 70 prosenttia on saatu pitkäaikaissijoituksiin juuri yksityissektorilta. Ranskassa 30 prosenttia vuosina 2008 ja 2012 välisenä aikana yhdistyneessä kuningaskunnassa sama tilanne. Eli melko suuri osa varoista saadaan yksityiseltä sektorilta. Halukkuutta on sijoittaa yksityiseltäkin sektorilta ja tästäpä syystä yksityinen sektori pitäisi ottaa myöskin tämän tekstin soveltamisalaan. Kiitoksia. Reporter, Mrs. Kratza. Kiitoksia. Lopuksi puheenvuoro esittelee Rava Kratza. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin rakentavassa hengessä käyty lyhyt keskustelu, eli on selvää, että me tarvitsemme reaalitalouden rahoittamismahdollisuuksiin vaihtoehtoja. Minä nyt jään odottamaan eri ryhmistä, eri kollegojen tarkistuksia, jotta voimme tehdä tähän tekstiin niitä muutoksia, jotka sitten kuvastavat todellisuutta. Kiitoksia. Kolmas päivä joulukuuta on määräaika tarkistuksille ja niitä käsitellään 16 tai 17. joulukuuta ja äänestämme Ekon valiokunnassa 21. päivä tammikuuta. Muita asioita ei ole, joten kokeus päättyy tähän. Kiitoksia kaikille.